minun kontolleni Anne Jenseniltä, koska hän ei ollut enää vaaleissa ehdoilla ja haluaisin tässä kiittää Annea, vaikka hän ei olekaan tänään kokouksessa läsnä. Mutta haluaisin myöskin kiittää Savelinaa sihteeristöstä hänen erinomaista valmistelutyöstään. Ja sitten tämä itse asia. Ensinnäkin haluaisin muistuttaa teitä siitä, että Euroopan parlamentti on vahvasti tukenut eurooppalaisen valvontaviranomaisten perustamista ja on sitä mieltä, että Euroopan unionin on parannettava valvontaa unionin tasolla. Nämä perustettiin vuonna 2011 keskellä finanssikriisiä ja ne ottivat tehtävät vastaan aikaisemmilta olemassa olleilta komiteoilta. Ja yhdessä EKPn kanssa ne ovat kulmakiviä tärke- eh, toimivilla unionin sisämarkkinoilla ja ovat myöskin tärkeitä elpymisen ja työpaikkojen ja kasvun luomisen kannalta ja myöskin tulevien kriisien ehkäisemisessä. Ja tästä syystä olen huolestunut komission ehdotuksesta, koska siinä ehdotetaan maksumäärärahojen vähentämistä näille kolmelle viranomaisille vuodelle, vuoden 2014 talousarviossa ja olen myöskin ehdo, huolestunut komission ehdotuksesta pitää henkilöstön lukumäärä vuoden 2014 tasolla myöskin vuonna 2015. Kaikki nämä virastot ovat tällä hetkellä alimiehitettyjä. Ja tietenkin kaikki viranomaiset haluavat pitää kiinni omista talousarvioon ehdotuksistaan ja ohjata leikkaukset muille sektorille, mutta nyt kun olen keskustellut viranomaisten kanssa, sekä itse että sihteeristö ovat keskustelleet niiden kanssa ja heidän argumenttinsa kyllä vakuuttivat meidät myöskin DG Markt komissiossa löytyy näiden talousarvioehdotusten taustalta. Ja tästä syystä ehdotankin, että me palautamme nämä summat viranomaisille. DG Marktkin tukee tätä ehdotusta. Ja syy määrien palauttamiselle on itsestään selvä. Viime vuosina me olemme antaneet kolmelle virastolle lisää tehtäviä aivan erityisesti EU-lainsäädännön asianmukainen äh, mukaisen täytäntöönpanon valvonta. Myöskin uusi mandaatti, joka juontaa juurensa pankkiunionilainsäädäntöön ja myöskin lisätehtävät, jotka löytyvät lainsäädäntöehdotuksista, ne vaativat riittävät budjettivoimavarat, jotta nämä voivat harjoittaa valvontatehtäväänsä siten kuin ESAN asetuksessa siitä puhutaan. On myöskin tärkeää, että virastoilla on riittävät henkilöstövarat, jotta ne voivat täyttää valvontatehtävänsä tyydyttävällä tavalla. En yleensä edes kotona ehdota blankosekin kirjoittamista ja henkilöstöhallinnon määrän lisääminen. Siihen tulisi liittää järkeistämistoimia, joilla saadaan aikaan lisää tehokkuutta Lewandowskin korvaavan komission jäsenehdokkaan kanssa käydyssä keskustelussa viime viikolla hän sanoi, että hän on valmis arvioimaan virastojen tilannetta uudelleen, mutta jos lisää varoja ei löydy, niin mitä sitten tällaisilla tarkistuksilla, uusilla arvioilla on järkeä. Ja tästä syystä haluaisin sanoa, että virastoilla on ollut vaikeuksia ollut palkata kokemusta omaavia työntekijöitä tämänhetkinen henkilöstötaso ei vastaa aivan vaadittujen tehtävien tasoa ja lisäksi tämänhetkinen virastojen rahoitusjärjestelmä, tällainen sekarahoitusmalli, ei ole joustava ja siitä syntyy lisää rahin, hallinnollista rasitetta ja saattaa myöskin vaarantaa viranomaisen riippumattomuuden pyytäisikin täten, että komissio ehdottaisi vuoteen 2017 mennessä rahoitusjärjestelmää, joka perustuisi yksinomaan markkinaosallistujien käyttöön ottamiin maksuihin. Ja odotan innolla yhteistyötä varjoesittelijöiden ja muun valiokunnan kanssa. Kiitos. Thank you. Now... Uh, Kiitos. Annan nyt puheenvuoron poliittisten ryhmien varjoesittelijöille. Ivana Maletic, EPP ensin. Paljon kiitoksia. Ja kiitoksia herra sille meidän edustajallemme tässä asiassa. Selitit hyvin, miksi meidän täytyy kasvattaa näiden kolmen tärkeän valvontaviranomaisen budjetteja. Meidän täytyy pitää huolta sääntöjen johdonmukaisesta täytäntöönpanosta kautta Euroopan ilman johdonmukaista täytäntöönpanoa lainsäädännön lähentämisen hyödyt jäävät saavuttamatta. Siksi on erittäin tärkeää vahvistaa näitä kolmea viranomaista. Niiden pitää saada lisää henkilöstöä, lisää budjettia. Näin tässä on ehdotettu ja olemmekin samaa mieltä. Näiden kolmen viranomaisen täytyy kuitenkin olla tietoisia – että jos niiden henkilöstön määrä kasvaa merkittävästi, heidän pitäisi rekrytoida kokenutta henkilöstöä. Vähemmän kokeneella henkilöstöllä täytäntöönpanossa voi olla vaikeuksia. He tarvitsevat erittäin ammattitaitoista henkilökuntaa ja budjetin pitäisi olla sen mukainen. Tämä on pääargumenttimme tällä hetkellä. Thank you. Kiitos. Ludvigsson SD. Tack för ordet. Kiitos puheenvuorosta. Haluaisin aluksi kiittää esittelijä erästä hyvästä mietintöluonnoksesta ja hyvästä budjetin muutosehdotuksesta. Tämä on erinomainen lähtökohta menettelylle, jossa mielestäni on hyvä mahdollisuus päästä yksimielisyyteen keskeisissä kysymyksissä. Minusta on aivan oikein keskeyttää äh, Euroopan valvontaviranomaisiin. Tämä pitäisi olla ihan päivänselvää prioriteettimme tällä alueella. Tällä hetkellä on aika vakavia ongelmia korjattavaksi. Nämä kolme valvontaviranomaista, niiden työtaakka lisääntyy Viime aikoina on tullut valtavasti EU-lainsäädäntöä lisää, joka täytyy täytäntöönpanna oikealla tavalla. Tämä on hyvin herkkä vaihe. Jos viranomaisille ei anneta riittävästi varoja, vaarana on, että täytäntöönpanosta tulee vajavaista. Viranomainen on liian heikko jos viranomainen on liian heikko, ei myöskään lainsäädännön vaikutus ole toivottu, ja siihen meillä ei ole varaa. Euroopan rahoitusvakaus on kiinni siitä, että muutokset, joista on sovittu, myös pannaan täytäntöön. Tästä huolimatta komissio on suhtautunut erittäin rajoittavasti viranomaiseen. Komissio haluaa 2015 asti jäädyttää työntekijöiden määrän ja samanaikaisesti vähentää resursseja kokonaisuudessaan. Viranomaiset saavat tänä vuonna lisää liikkumavaraa, mutta nyt komissio haluaa lopettaa tuon. on vaikea nähdä, mitä järkeä komission ehdotuksessa on. Eikä se käy selväksi mitenkään. Pikemminkin argumentointi on ristiriitaista. Yhtäältä siinä painostetaan sitä, että uusia tehtäviä annetaan. Toisaalta komissio ei kuitenkaan halua tarjota uusia voimavaroja. Minusta on, meidän on lähdettävä siitä resurssitarvearviosta, jonka valvontaviranomaiset itse ovat tehneet tämä on esittelijäkin lähestymistapa, joka mielestäni on kohtuullinen. Kun tarkastelee lähemmin viranomaisten lukuja, ne vaikuttavat mielekkäiltä ja tasapainoisilta, ja valiokunnan ehdotuksen pitäisi olla näillä linjoilla. Lisää ei pidä vaatia, se ei olisi uskottavaa, mutta voimme hyvin asettua samalle tasolle. Esittelijä ottaa myös esille periaatekysymyksiä liikkuen siihen, mistä valvontaviranomaisten varojen pitäisi tulla miltä rahoituksen pitäisi näyttää. Tällä hetkellähän jäsenvaltioiden kansalliset valvontaviranomaiset ovat vastuussa suurimmasta osasta eurooppalaisten valvojien tulosta. Ja tämä herättää vähän kysymyksiä liittyen Euroopan viran omaisten riippumattomuudesta. Ja minusta avoimuutta pitäisi lisätä ja asiaan pitäisi perehtyä paremmin. Esteli ehdottaa, että kaikki rahoitus tulisi markkinoilta, eli niiltä taloudellisilta toimijoilta, jotka ovat tässä mukana. En sulje sitä pois, etteikö tämä voisi olla paras vaihtoehto. Voisi olla myöskin kiinnostavaa, jos EUn budjettirahoista rahoitusta yhdistettäisiin rahoitusalan toimijoiden rahoitukseen. Näistä asioista pitää keskustella lisää. Euroopan valvontaviranomaisten lisäksi meillä on vielä muutama muu kysymys, sitä pitää seurata. Yhteistyö veroalueella, ei vähiten fiskaalis 2020 ohjelman puitteissa. Niitäkin täytyy merkittävästi prioritisoida. Tilasto- ja kilpailukysymysten täytyy olla sellaisella tasolla, että toiminta ei kielteisesti vain kärsi siitä. Odotan rakentavaa lähe- yhteistyötä lähiaikoina. Meidän täytyy edetä nopeasti, mutta olen aika vakuuttunut, että loppumietintö on hyvä. Thank you. Kay. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Ja kuten tämän aamun puheenvuorossa ECRn koordinaattorina kerron teille ryhmän terveiset ja tämä mietintö tullaan myöskin varjoesittelee luovuttamaan toivon mukaan pian. Aloitan sanomalla, että historiallisesti ECR on täysin tukenut valvontaviranomaisten koordinoivaa roolia. Me olemme tukeneet tiedonantoja sitä tapaa, jolla nämä virastot on rakennettu ja on tärkeää nähdä, että että ensimmäisellä mandaatilla ennen kuin valvontaviranomaisia uudelleen tarkistetaan, että pidettäisiin kiinni niistä määrärahoista, joista on sovittu, mutta jos budjettia ei kasvata, niin silloin täytyy miettiä sitä, miten nämä budjettimäärärahat äh, allokoidaan ymmärrän, että tässä tällä hetkellä äh, ei olla riittävissä määrissä, mutta mutta olen myöskin sitä mieltä, että me voimme tehdä jotakin, jotta helpotamme viranomaisten työtä. Kun me tarkastelemme valvontaviranomaisia, niin huomasimme, että niillä on tietty raja sille määrälle työntekijöitä, jotka he voivat lainata kansallisilta viranomaisilta silloin, kun työtaakka oli korkealla ja kansallisista viranomaisista löytyi aputyövoimaa, niin tätä voitaisiin ehkä käyttää entistä enemmän komennusten kautta, jotta tarjotaan valvontaviranomaisille riittävää joustavuutta. Ja näyttää siltä, että rajoittavin tekijä sääntöjen kirjoituksen aikana on nimenomaan resurssit ja asiantuntijat kuitenkin ovat olemassa jäsenvaltioissa eli jos me jotakin budjetin suhteen tulemme tekemään niin ehkä meidän tulisi hieman höllentää tätä sääntöä jonka mukaan tätä, tällaista työvoimaa voi käyttää maksimissaan 25 prosenttiin. Tämä on keinotekoinen rajoite, josta tulisi luopua. Heidän tehtävänsä on siis laatia yhteinen sääntökirja ja varmistaa se, että kansalliset viranomaiset noudattavat niitä. Ja tällä hetkellä tämä sääntökirjan kirjoittaminen on huipussaan. Sieltä löytyy noin 400 sääntöä ja heidän työtaakkansa on valtava, sen me ymmärrämme, mutta mutta tämä ei tule olemaan pitkän aikavälin ongelma, koska me emme voi säätää lakia samaan tahtiin kuin viimeisen viiden vuoden aikana on säädetty. Eli kyllä tämä tilanne rauhoittuu jonkin verran ja tästä syystä joustavuus on välttämätöntä. Ja esittelijä on painottanut myöskin rekrytointikysymyksiä. Tähän liittyy erityisiä kysymyksiä. Kun valvontaviranomaiset perustettiin, niin me sanoimme, että kielivaatimukset ovat ongelma ja ne ovat jatkossakin ongelma. On paljon asiantuntijoita EU-ssa, joilla ei ole komission vaatimalla tasolla toisen kielen taitoa ja minun mielestäni tämä, tähän kysymykseen tulisi palata. Ja sitten sijainti ja uramahdollisuudet, koska myöskin EKP rekrytoi, ymmärtääkseni tämäkin myöskin kokeneempien työntekijöiden kohdalla aiheuttaa vaikeuksia, koska virastot kilpailevat henkilöstöstä mutta koska he suoranaisesti vain valvovat luotonantolaitoksia, <clears throat> niin minulla on sellainen olo, että että rahoitusmalli, jos sitä muutetaan täysin markkinavetoiseksi, niin se on ehkä hieman liian varhaista. Eli tässä täytyisi käydä täysimittainen poliittinen keskustelu sitten, kun valvontaviranomaisia tarkastellaan. Riippumattomuus tietenkin toivoisin, että virastot ovat riippumattomia, mutta riippumattomia mistä? Valtioiden asiantuntijoistako? Minua huolestuttaisi, jos tälle tielle lähtettäisiin. Eli haluaisin, että he olisivat ajattelutavaltaan riippumattomia ja komissiolle antamassaan neuvossa, mutta en välttämättä haluaisi niiden olevan riippumattomia johtokunnan päätöksistä. Eli tämä hieman huolestuttaa minä. Riippumattomuus ei ehkä tarkoita kaikille samaa. Ja tästä syystä meidän täytyy täsmentää sitä, mitä me tarkoitamme riippumattomuudella. Eli minun mielestäni joustavuutta täytyy lisätä henkilökohtaisesti. Olen sitä mieltä, että se voidaan tehdä tämänhetkisten määrärahojen puitteissa ja toivon mukaan löydän muista poliittisista ryhmistä liittolaisia, jotta me löydämme tämän tarvittavan joustavuuden virastoille, jotka minun mielestäni tekevät todella huipputyötä erittäin vaikeissa olosuhteissa. Miguel Viegas, Gue. Bon, euh, relativamente... Euh, Mitä tähän mietintään tulee, ja ryhmäni nimissä haluaisin esittää kritiikkiä substanssille. Tämä on mietintä, joka menee ideologisesti vastakkaiselle linjalle kuin mitä me ajattelemme EU-sta. Se on nyt federalistinen ja kapitalistinen ja markkinat asemassa. Ja tässä ehdotetaan, että markkinoiden lait merkantilismi on herra ja määrää kaiken. Tämä muistuttaa, mitä muillakin markkinoilla tapahtuu. Vapataan markkinoita. Ja sitten meillä on valvontaa, jolla pyritään rajoittamaan niitä katastrofaalisia vaikutuksia, jotka on syntynyt markkinoiden ristiriidasta. Tämä logiikka, jossa pyritään vahvistamaan valvontaa suhteessa niihin katastrofaalisiin vaikutuksiin, joita markkinoiden huolella toimilla on. Se jossain määrin osoittaa, miten väärällä tiellä Eurooppa on. Meillä on siis varaumia, koska nämä, nämä mekanismit eivät aidosti pysty ratkaisemaan ongelmia. Erityisesti kun olemme tilanteessa, sen budjetti pienenee, Äh, äh, on vaikeaa näillä resursseilla suorittaa valvontaa sillä, kun se riittävä ja nykytilanne vaikeuttaa sitä, että henkilökohtaisesti sanoisin, että, että olen vakuutunut, että valvonnassa muutaman vuoden kuluttua tulemiseen tulokseen, että on vähemmän kallista ja että meillä on julkinen rahoitussektori kuin sellainen järjestelmä, joka meillä on nyt. Thank you, Sven Giegold Greens. Giegold Vihreät. Well, uh, I, I'm looking forward to... Odotan pitkää keskustelua, jos me aina keskustelemme siitä, eh, tulisiko rahoitusmarkkinat sosialisoida ja kapitalismille tulisi saattaa loppu. Mutta me olemme vastuusta tästä talousarvion osasta, eli siitä lyhyesti haluaisin kiittää esittelijää siitä, mitä hän teki valvontaviranomaisten suhteen. Tämä oli tarpeellista työtä ja haluaisin kuulla komissiolta, miten komissio selittää talousarvioleikkaukset, kun samaan aikaan ensi vuonna todellakin työtaakka taakka ähm, tulee olemaan valtaisa ja voisiko komissio yksityiskohtaisesti selittää meille miksi ja te sanoitte samaa ja samaa sanoi myöskin DG Markt. Alun perin he eivät puoltaneet leikkauksia, mutta loppujen lopuksi päätyivät leikkauksiin, eli tässä on rakenteellinen ongelma. Siitä on keskusteltu täällä useaan otteeseen eri Bernard Langenin äh, talousarviolausunnossa, minun viimevuotisessa talousarviolausunnossa mainittiin tämä, eli tulisi olla erillinen budjettikohta, jotta DG Marktin ei tarvitse sitten näin vaikeita valintoja tehdä. Jos he ovat SRM luoneet, niin miksi sitten täytyy leikata valvontaviranomaisten budjettia? Eihän tässä ole mitään järkeä. Ja minun mielestäni meidän tulisi vaatia sitä, että budjettirakennetta muutettaisiin, jotta tämä ongelma ratkaistaisiin. Ja sitten tämän lisäksi me tuemme markkinatoimijoiden osallistumista. He ovat syykustannuksiin ja täten niiden tulisi myöskin maksaa. Tämä on perusperiaate ja minun mielestäni on aivan oikein painottaa tätä. Olisi myöskin hyvä, että että kapasiteetin rakentaminen kansalaisyhteiskunnan kautta rahoitusmarkkinalainsäädännössä se työ jatkuu. Ja me toivoisimme myöskin, että tarkasteltaisiin uudelleen komission tiedotusstrategiaa emu-asioissa me edellisellä budjettikierroksella pohdiskelimme tätä ja meidän tulisi käyttää tätä mahdollisuutta hyväksemme, tarkastellaksemme, onko asioissa menty eteenpäin toivomusten mukaan. Haluaisin myöskin sanoa, että työ EFRAKin ja ISSBn rahoituksessa työ jatkuu myöskin tämän talousarvion kohdalla ja meidän täytyisi miettiä sitä, onko Meistadin uutistukset ovatko ne edenneet sovitulla tavalla ja jos ei, niin sitten meidän tulisi myöskin miettiä sitä, onko tämän talousarvion mahdollisuuksia käytetty, jotta nämä ehdotukset otetaan täydessä mitassa huomioon. Meillä on esimerkiksi kysymyksiä eh, liittyen siihen, ovatko IFRS-säännöt eh, siirretäänkö niitä pk-yritysten suuntaan. Meidän mielestämme ne eivät sovi pk-yrityksille. Ja sitten viimeiseksi täytyy sanoa, että on pahoiteltavaa, että neuvosto on nyt lähtenyt Eurostatin heikentämisen linjalle. Me olemme tässä valiokunnassa vuosikausia puhuneet vahvojen eurooppalaisten tilastotietojen puolesta ja tämä alkuperäinen ehdotettu summa tulisi palauttaa tuohon budjettikohtaan. Kiitos. Kiitos Sven ja Marko Valli. Okei, okay, grazie. Um, abbiamo analizzato il... Kiitos. Olemme arvioineet tämän mietinnän ja me näemme, että on kuilu viranomaisten tarpeen ja työntekijöiden määrän välillä. 1 per 15 suhde. Sen täytyy perehtyä, mutta kriisiaikoina pitäisi ehkä ajatella, että superjohtajat saavat vähän enemmän palkkaa, mutta mitä mietintöön tulee, olisi liikaa budjettiin 15 prosenttia. Ehkäpä valvontaviranomaisiin voitaisiin myös lähettää tilapäisesti työntekijöitä auttamaan tilanteessa. Näin ehdotamme. Kiitos. Nyt meillä on mahdollisuus erittäin lyhyen catch the eye hetkeen, herra Bals. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. <clears throat> Auch ich sehe... Kiitos puheenjohtaja. Minä myöskin olen tarkastellut komission asiakirjaa ja minun mielestäni sen suhteen täytyy olla kriittinen, koska 20 prosentin leikkaus budjettiin ei ole hyväksyttävä tällä hetkellä. Haluaisin puhua yhdestä erityisestä kohdasta. Olin esittelijänä Omnibus 2 ja haluaisin puhua ei jopa kysymyksestä. Me puhuimme siitä, kuinka tätä täytäntöön pantaisiin ja sanottiin, että se tulee tapahtumaan kolmen vuoden aikana ja että työmäärä kasvaa. Eli ei voida yksinomaisesti vain antaa viranomaisille lisää tehtäviä. Ja varmaan muista virastoista löytyy samanlaisia ongelmia. Jos komissio haluaa rajoitettuja talousarvioehdotuksia varmistaakseen että tavoitteista pidetään kiinni, niin silloin se ei tule parlamentista kyllä hyväksyntää saamaan. Me tiedämme kaikki, että me tarvitsemme lisää rahoitusta ja lisää henkilöstöä näihin virastoihin. Ja hyväksyn nämä lisäykset, joita on tehty Euroopan parlamentin tutkimuskeskukseen. Me olemme aina tukeneet tieteellistä tutkimusta parlamentissa ja me halusimme tämän välinen vahvistamista parlamentissa. Ja tästä syystä kehottaisin teitä harkitsemaan, miettimään sitä, mikä on toteutuskelpoista, koska muutoin varoituksen allokointi ei ole kovinkaan asianmukaista. Mr. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Useimmat puhujat ovat viitanneet siihen, että rahoitusmarkkinoiden osallistujat maksaisivat ikään kuin sellaisia ilmaista rahaa. Mutta voi olla, että e- maksa, ensimmäinen kohtaanto on niihin, mutta kustannukset siirretään eteenpäin. Joten maksujen vaikutus menee säästäjille ja eläkeläisille muille kautta Eurooppaan. Tässä suositellaan lisää varaan käyttöä yhden toimijalla e, virastojoukon parissa, eikä mitään ehdotuksia, missä leikkauksia tehtäisiin ja tällä tiellä hallinto vain muodostuisi, kävisi kalliimmaksi kautta Euroopan. Joten minusta olisi vakuuttavampaa, jos kerrottaisiin, että missä rahoja voitaisiin säästää, jos tämä on prioriteettialue. Thank you. I don't have, uh, I don't see other requests. Muita pyytäjiä en näe, joten voimme antaa puheenvuoron EAN edustajalle Rada Farkasille. Kiitos puheenjohtaja. Me kaikki kolmesta virastosta olemme paikalla. Puhun vain EBAn pankkiviraston puolesta. Kiitos mahdollisuudesta puhua teille tämän uuden parlamentin ja meidän ensimmäistä tapaamisista – Kiitäisin myös esittelijää, varjoesittelijöitä, että he kuuntelevat meitä ennen näitä keskusteluita. Ja että tässä syntyy hyvä ymmärrys, mistä pyyntömme ja budjettiehdotuksemme tulee. Muutamassa lauseessa toistaisin sitä, että sen jälkeen kun nämä virastot ja on perustettu ja kun Euroopan pankkivirasto perustettiin – virastollemme annettu mandaatti on kasvanut koko ajan ja kasvaa edelleen. Tiedämme, että tämä kasvu ei jatku loputtomiin. Tiedämme, että jossain vaiheessa kasvu on pienempää tai sillä tulee loppu. Valitettavasti tämä hetki ei ole koittanut. Meidän mandaatti kasvaa voimalla. Meidän budjettipyyntömme ovat aina perustuneet meille annettuihin tehtäviin. Pyyntöjen pohjalla on erittäin yksityiskohtaiset analyysit yksittäistä tehtävistä, joita meille on annettu, ja olemme täysin seurattavia. Ja mielellämme tarjoamme selityksiä ja taustatietoja. Pari lukua vain uuden lainsäädännön mukaisesti. Ja tämä on BRRD-lainsäädäntöä uutta sellaista ja, ja myöskin kriisiratkaisumekanismin puitteissa ja myöskin talletustakuudirektiivin yhteydessä. EBA sai äskettäin vuonna 2015 uuden tehtävän, ja on 69 tuotetta, jotka ovat tämän uudenlaisena puitteissa 15 asetusstandardeja, ää, sitten standardia ja sitten suuntaviivoja näiden tueksi seuraksi. Ne ovat kaikki uusia mandaatteja, joten tämä pyyntö, joka on yleisbudjetin pieni suurennus ja viraston maksimi henkilöstömäärän kasvatus liittyvät viraston uusiin tehtäviin. Joten kiitämme toista, jonka valiokuntanne us, useampi jäsen on ilmaissut. Olemme käytettävissänne. Jatkamme toimintaamme ja meillä me kerromme, mitä tehtäviä meillä on annettu ja miten me haluamme täyttää tehtävämme. Kiitos. Carlos Mantalba, EOIPin edustaja. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja, kiitokset kutsusta ja kiitokset myöskin jatkuvasta tuesta valvontaviranomaisten historian aikana. Mehän kaikki haluamme näistä menestyksekkeitä Haluaisin kertoa teille hieman henkilökohtaisista kokemuksista ja lähettää tässä selkeän viestin ja kolme kohtaa. Ensimmäisenä, miten budjetti rakennetaan, mitä prosessiin tulee, siellä on neljä tekijää. Ensinnäkin budjetti on vain keino toteuttaa ohjelmaa ja ne ovat yhteydessä toisiinsa. Toiseksi me, meillä ei ole puskureita ja samaan tapaan, kun me olemme tehneet jäsentemme kanssa, me voisimme kutsua kenet tahansa parlamentin jäsenen seuraamaan, miten budjetti rakennetaan kolmanneksi Yksi tavoite jo löytää säästökohteita. Oikealla istuva kollega Jansen, hän hänellä on tiettyjä tavoitteita, joissa, täytyy, joissa on kysymys säästöjen aikaansaamisessa. Ja neljänneksi budjetin hyväksyvät jäsenet, ja kuten te tiedätte, he ovat kärsineet vaikeuksista. Ja miten se sitten vaikuttaa tuloksiin? Jos me tarkastelemme vuoden 2015 talousarviopyyntöä, niin siellä on kolmen ja puolen prosentin kasvu, mutta jos tarkastelee näitä otsakkeita, niin otsakkeissa kaksi leikkaus on 12 prosenttia ja otsakkeissa kolme sieltä leikataan 13 prosenttia. Ainoa ainoa osa-alue, joka kasvaa, on se, joka liittyy henkilöstöön. Tämä on positiivinen viesti, tämä on tärkeä viesti. Ja me, meillä on myöskin odotukset meidän jäseniltä, mutta myöskin kansalaisilta. Miten sitten Euroopan komissio rakentaa talousarvion? Vastaus on yksinkertainen komission tiedonanto vuodelta 2013. Siellä puhutaan rahoitus- ja henkilöstövoimavaroista näille eri virastoille. Siellä puhutaan uusista tehtävistä ja lentokorkeuden saavuttamisesta ja uusista viranomaisista. Me olemme, olimme, olemme 2014 uusi virasto ja ensi vuonna meillä on uusia tehtäviä. Joku on puhunut 300 uudesta tehtävästä. Ja miten tämä käytännössä tapahtuu? on otettu numerotietoja vuodelta 2013 ja ne on, niitä on sovellettu tähän. Ja sitten voidaan kysyä, että miksi niitä tulisi muuttaa. Kahdesta syystä ensinnäkin uudet tehtävät, johon viitattiin, ei ainoastaan DG Marktista, vaan myöskin Emplistä ja myöskin Euroopan parlamentista. Mutta toiseksi tänä vuonna budjettiviranomainen, eli te ja neuvosto, teitte tietoisen päätöksen myöntämällä meille toisen talousarvion. Eli 10 prosentin leikkaus ei jopaan verrattuna tähän talousarvioon, jonka te itse hyväksyitte ja jossa jätetään huomiotta tämä budjetin päätöksentekotapa Euroopan unionissa. Meiltä pyydetään tehtäviä, meille annetaan tukea, mutta heitä eivät talousarviot kiinnosta ja tämä sitten jättää tämän kuuman peronan parlamentin käsiin. Euroopan parlamentti on ollut kunnianhimoinen virastojen suhteen alusta lähtien. On tukenut, on antanut luottamusta, on antanut lisää tehtäviä luottamuksen takia, mutta on myöskin tukenut meitä eh, myöskin rahallisesti budjettiprosessissa. Ja kun kuuntelen esittelijä, niin olen iloinen siitä, että he haluavat palata näihin alkuperäisiin ehdotuksiin. Ei jopa kohdalla siellä on hieman vielä ongelmia ja ehkä olin yllättänyt, mitä, mitä komissio ehdotti virastojen suhteen, koska kahden, kaksi vuotta sitten meillä ei vielä kokemusta virastoista ollut. Ja jos me katsomme tulevaisuuteen, niin riippumaton budjettikohta on asia, jota me voisimme tukea. Sitten henkilökohtainen kokemus. Kun menin naimisiin, niin vaimoni sanoi, että rakkaus ei ole vain sanoja, vaan myöskin tekoja. Ja kun me nyt katsomme, mitä komissio sanoo meille ja mitä se tekee meille, niin ehkä olisimme voineet erota komissiosta jo pitkän aikaa sitten. No, äh, Verena Ross. Verena Ross. Esman toimitusjohtaja. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos kaikille kutsusta osallistua päivän keskusteluun. Paljon kiitoksia myös herra Turmansille ja Turmansille, varjoesittelijälle tuesta budjetille. Kuten kolleganikin ovat jo sanoneet, me olemme aika uusi virasto vielä. Meidät on luotu vasta 2011 ja meidät luotiin siltä pohjalta, että voimavaroja kasvatet, noudatettaisiin suhteessa tehtäviin ja vastuusiin, joita lainsäädäntövallan käyttäjät ovat meille viime, vuonna, viime vuosina langettaneet. Joten on tärkeää jatkaa tätä ylösrakentamista, kunnes me voimme olla arvopaperimarkkinoiden riippumattomia valvoja. Ehdottamamme kaksi budjettiluvut vuodelle 2015 vastaavat niitä vähimmäisvaatimuksia, joita mielestämme tarvitaan niiden tehtävien suorittamiseksi, joita viime vuosina meille on annettu, onpa kyseessä suora valvonta tai yhteisen sääntökirjan luomisessa tai tässä toiminnassa, joka on jatkuvasti käynnissä ja joka koskee rahoitusvakuutusta ja valvonnan lähentämistä. Budjettiehdotuksemme ESMassa, kuten kollegoiden ehdotukset, pohjautuu nollalinjalle – mietimme, minne voimme siirtää henkilöstöä, mitä yhteiseen sääntökirjaan liittyviä tehtäviä oli saatu suoritettua ja miten voimme siirtää henkilöitä uusiin tehtäviin ja priorisoimme henkilöstövaatimuksiamme. Teemme tämän tietoisena näistä kattavista budjettirajoitteista ja vaikeasta taloustilanteesta, joka vallitsee tällä hetkellä niin EU-ssa kuin kansallisella tasolla vastuuviranomaisissa, jotka suurta maksavat meidän budjettimme valvonta laut, ne, neuvoston pohjalta. Me ehdotimme maksumäärärahoja niin alentamista vuodelle 2015. koska olemme tietoisia kokonaisbudjetin paineista, mutta halusimme henkilöstömäärän kasvattamista, jota aika pitkälti rahoitettaisiin maksujen korottamisella niille ää, luottoluotuslaitoksille, joita me voimme laskuttaa. Komission ehdotus on kuitenkin hyvin ongelmallinen, koska se lisää leikkauksia, sitä pienestä leikkauksesta, mitä me ehdotamme, ja sillä on myös kerrannaisvaikutus, koska se vaikuttaa myöskin kansallisten valvontaviranomaisten maksuihin. Se merkitsisi 15 prosentin pienennystä siitä, mitä ehdotamme vuonna 2015, joka viran, virastolle, joka vielä kasvaa, on vakava asia. Jos tuo leikkaus meitä kohtaa, meidän täytyy vakavasti uudelleen arvioida niitä erittäin voimakkaasti priorisoituja tehtäviä, joita me teemme, ja joudumme lykkäämään, kenties peruuttamaan tiettyjä tehtäviä, erityisesti täytäntöönpanoon ja ATK-projekteihin liittyen, jotka liittyvät siihen, miten yhteinen sääntökirja toimii yhdessä. Olemme siis erittäin kiitollisia teidän tuestanne pyrkiessämme äh, tekemään uudelleen tekemämme ehdotukset. Vastaamme mielellämme kysymyksiinne. Ja kiitos, että kuulitte meitä tänään. Kiitos. Ja nyt komission edustaja Anthony Dempsey. Uh, thank you, Chairman. Kiitos, puheenjohtaja. Aivan ensimmäiseksi haluaisin sanoa, että me komissiossa ja aivan erityisesti DG Internal Market Servicesissä me arvostamme – ymmärrämme sen painostuksen, jonka alla virastot tekevät työtä ja kuinka paljon niiltä vaaditaan ja kuinka tärkeää on, että niillä on riittävät voimavarat. Tietenkin herra Montaldo opasta kuvaili prosesseja, joita virastosta löytyy ja tietenkin komissiossa on tietty prosessi joka vuosi. Me kaikki tiedämme, että pyynnöt tulevat virastoilta, komissio tutkii niitä, niistä keskustellaan komissiossa ja sitten komissio tekee budjettiviranomaiselle muodollisen ehdotuksen. Ja tässä keskustelussa luonnollisestikin lisätehtävien, uusien tehtävien kysymys otetaan huomioon. Ja tietenkin myöskin keskipitkältä rahoitusnäkymätkin otetaan huomioon tässä yhteydessä. Ja tulos on se, että ehdotus, joka tällä hetkellä budjettiviranomaisen edessä on valvontaviranomaisten kohdalla, siinä viitataan tiedonantoon, jonka komissio julkisti heinäkuussa 2013 keskipitkän aikavälin rahoituskehyksen puitteissa ja ehdotus vuodelle 2015 on täysin linjassa tämän tiedonannon kanssa. Muistanette, että että vuoden 2014 talousarvion kohdalla budjettiviranomainen myönsi määrärahoja enemmän kuin mitä alun perin oli pyydetty ja myönsi myöskin sellaiset henkilöstömäärät, joita komission viimevuotisissa tiedonannossa mainittiin ja jotka oli suunnitteilla vuodelle 2015. Ja tämä on se järkeily, joka tämän asian taustalta löytyy. Eli se, mikä myönnettiin vuodelle 2014, ne olivat niitä, jotka oli suunniteltu vuodelle 2015. Ja komissio on ehdottanut, että samat määrät, joita siis suunniteltiin vuodelle 2015, niistä pidettäisiin kiinni. Kuitenkin, jos tarkastelemme laajempia puitteita, ja tähän keskustelussa on viitattu useampaan otteeseen, Tähän liittyy metodikysymys, virastojen rahoitusmetodikysymys, ja kuten te tiedätte, komissio on laatinut arviot valvontaviranomaisista, kuten perussäännöissä vaaditaan, ja tämä tullaan julkistamaan tämän kuun lopussa. Ja tässä arvioinnissa todellakin vaaditaan sitä, että kaikki eri vaihtoehdot, rahoitusvaihtoehdot tutkitaan mukaan lukien mm, eri tai markkinoilta tulevaa rahoitusta. Ja Esman tapauksessa tällaista on jo jonkin verran käytössä ja mahdollisuudet siihen, että mennään pidemmälle, sitä tullaan tarkastelemaan jos sillä voitaisiin poistaa EUn tai jäsenvaltioiden rahoitusosuutta. Mutta osana tätä on myöskin tärkeää tarkastella sitä, voitaisiinko lähteä kokonaan rahoitukseen markkinavetoisesti, aivan erityisesti silloin kun on viranomaista, joilla on vahva säätävä rooli, lakia säätävä rooli mutta tässä arviointivaiheessa todellakin yksityiskohtaisesti tarkastellaan pitkän aikavälin rahoituskysymyksiä virastojen kohdalla. Kiitos ja lyhyesti puheenvuoro esittelijällemme. Kiitos puheenjohtaja. Tämä on kuuma peruna. Ei niin kuuma omasta näkökulmastani. Kaikki varjoesittelijät olivat enemmän tai vähemmän samalla linjoilla – joten kauhean isoja vaikeuksia tässä ei ole. Kertin, että komission pitäisi 2017 mennessä ehdottamaan rahoitusjärjestelmän. Kun tein tämän ehdotuksen, tein sen, jotta saataisiin kissa pöydälle. Varmasti joku yrittää jarruttaa, se on aika yleistä. mutta varmasti löydämme ratkaisun varjoesittelijöiden kanssa. Ja sitten myöhemmin voidaan keskustella joistakin filosofista kysymyksistä. Aikarajan vuoksi filosofisia kysymyksiä ei täysin pystytä nyt ratkaisemaan. Kiitos tarkistusten takarajan 29.7. Tarkistusten käsittely tapahtuu 3. syyskuuta. Samana päivänä pidetään äänestys Ekon valiokunnassa. Paljon kiitoksia. Seuraava kokous on 3. syyskuuta. Joten toivotan teille hyvää lomaa. Kiitos. Thank you.